Hyvät kollegat, minä nyt esittäisin, että aloittelisimme Bonjour à, à chacune. Hyvää iltapäivää kaikille yhteisesti. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi onnitella täällä läsnä olevia jäseniä, uudestaan valittuja ja ensi kertaa velityö. Täällä on ollut paljon tuttuja naamoja, mutta ystävien naamoja. Ja tervetuloa siis kaikki vielä perussopimusvaliokuntaan. Varmasti tässä nyt käynnistelemme lainsäädäntökautta, josta olen aivan varma, että se osoittautuu mielenkiintoiseksi. Olen iloinen myös, että sihteeristö valiokunnasta on paikalla. Kiitos jo etukäteen tästä tiivistä työrupeamasta, joka edessämme on. Ja kiitokset myös tulkeille, joita ilman emme voi tehdä tehokkaasti työtä. Sitten euh, au terme de l'article 14. 14 artiklan yksi kohdan nojalla työjärjestyksessä minä olen nyt toinen varapuheenjohtaja, joka jättää paikkaansa. Ja minä johdan tätä kokousta, kunnes voidaan jatkaa uuden puheenjohtajan voimin. Hänet siis valitaan valiokunnan johtoon. Julistan kokouksen avatuksi. Tarkoituksena on todellakin valita puheenjohtajisto valiokuntamme varten valitsemalla puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat työjärjestyksen nojalla. Aloitammekin puheenjohtajan valinnasta, jonka jälkeen valitsemme varapuheenjohtajat. No niin. Ensinnäkin varajäsenet täytyy luetella, jotka täällä ovat läsnä osallistumassa Kansanpuolueesta meillä on todettu, että varaisenena on paikalla läsnä äänestyksessä seuraavat. Nämä kolme varajäsentä, jotka nyt luettelen, osallistuvat siis äänestykseen. Rouva Pilara Juuso, rouva Ivana Malecic, rouva Vivian Redding, joka korvaa herra Miguel Arias Canieten, Elmar Brokin ja Sarius Volskin. Euh, euh, euh, ja sitten onkohan muita varajäseniä korvaamassa tänään jostain muusta poliittisesta ryhmästä, onko muita varajäseniä? Ei ilmeisesti ole muita. Nyt on syytä myös kysyä, Hyvät kollegat, onko teillä kaikilla äänestyskortti mukana? Sitä joudumme tässä ehkä käyttämään äänestyksessä, jos ei ole mukana. Niin nyt on vielä, ennen kuin menemme äänestystä toimittamaan, hankkia äänestyskortti. Ei kukaan tarvitse. Hätätilanteessa voi saada varakortin. Selvä. Eli Nyt toimitamme äänestykset. Päätösvaltaisiakin me olemme aivan hyvinkin, että näin voidaan valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Meitä on riittävästi paikalla. Ja nyt lähdemme luettelemaan ehdokkuuksia. Onko joku poliittinen ryhmä, joka haluaisi ehdokkaan esitellä? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, I... Kiitos. Rouva puheenjohtaja, haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet. EPVn puolesta ehdotan puheenjohtajaksi Danonte Höbneria. Erinomaista. Kiitoksia, parahin kollega. Rova Danuta Hübner, kysyisin teiltä, hyväksyttekö erokkuuden Kyllä, hyväksyn. Est-ce qu'il y a euh, d'autres... Onko muita ehdokkuuksia joltain muulta poliittiselta ryhmältä? Pas d'autres... Euh- Ei muita ehdokkaita. Selvä. Eli meiltä on kansanpuolelta tullut yksi ehdokkuus, joka myös täyttää ehdot. Hän on varsinainen jäsen valiokunnassa ja hän on myös taloudelliset sitoumuksensa ilmoittanut kaksi ennakkoehtoa, jotka on täytettävä. Eli yksi ehdokas ainoastaan kansanpuolueesta Rova Danuta Hypner. Ehdotankin, kuten on tapana ollut, kun on vain yksi ehdokas, että me suoritamme äänestyksen kätten taputuksiin. Jos kaikille sopii tämä. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Kiitoksia, hyvät kollegat. Haluaisinkin nyt onnitella rouva Danuta Hypneriä, joka nyt kätten taputuksiin valittiin perussopimusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Ja pitämättä puhetta luovutan puheenjohtajuuden hänelle. Kiitos. Uh, just thank you very much uh, for your... Kiitoksia kovasti luottamuksesta. Ja nyt välittömästi seuraava kohta esityslistalla muun puheenjohtajiston, eli varapuheenjohtajan valinta, kuten tiedätte. Meillä on mahdollisuus neljään varapuheenjohtajaan. Aloitetaan ensimmäisestä varapuheenjohtajasta GUE-ryhmästä ja ilmeisesti niin, voisitteko esittää ehdokkaanne? Thank you, Mrs. President, and congratulations on your... Paljon kiitoksia, arvo puheenjohtaja, onnittelut uudesta tehtävästä. Ehdotan Barbara Spinelliä. Hän on Euroopan yhdentymiseen liittyvä tärkeä nimi, mutta hän myöskin ajaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Uskoakseni hänestä tulee oiva varapuheenjohtaja. Kiitos. Ja kysyisin nyt, onko varapuheenjohtajaksi muita ehdokkaita? Eipä taida olla. Rova Svinelli, suostutteko? Yes, I accept. Thank you. Thank you. Kyllä hyväksyn. Selvä. Ja kun olet vain yksi ehdokas tässäkin, niin voimme kättetapatuksiin hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia tästä. Onnittelut. Ja sitten toinen varapuheenjohtaja SD-ryhmästä. Mercedes Bresso ilmeisesti haluaa esittää ehdokkaata. ehdokasta. Chairman, eh... Kiitos varapuheenjohtaja. SD-ryhmän puolesta myös onnittelut valinnasta ja ehdotan toiseksi varapuheenjohtajaksi Seuraavaksi Pedro Silva Pereira. Kiitos. Onko muita ehdokkaita tarjolla toiseksi varapuheenjohtajaksi? En. Rouva Spineri tulee istumaan tänne. Hyvä. ajan tulossa. Tein tässä virheen. Ei kyllä se virhe oli. Häpeäkseni tein. Olisi pitänyt sanoa, että kaikki ehdokkaat ovat taloudelliset sitoumuksensa myös joutuneet näyttäneet, eli kaikki ehdot ovat täyttyneet. Sitten tässäkin nyt on vain yksi ehdokas. Sopiiko kättä punutuksiin tämäkin? So Pedro. Pedro Silva Pereira. Tervetuloa istumaan tänne podiumille. Like now to ask. Sitten Seuraavaksi valitaan kolmas varapuheenjohtaja. Ilmeisesti e CRstä on tulossa ehdokas. Herra Messerschmidt voi esitellä. ECR Group. Haluaisin ehdottaa Viestovskia kolmanneksi varan puheenjohtajaksemme. Thank you. Uh, I would like to ask Mr. Wiezdowski if he accepts the proposal. Kiitoksia hyväksytty ehdokkuuden Onko muita ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? So, no other candidate. Ei muita ehdokkuuksia. Eli taputuksen hyväksymme, jos sopii. Antapa nyt hyväksyn tänne kolmannelle varapuheenjohtajalle. It's, it's done, so we... Se siitä. Onko täällä paikkoja riittävästi? On vielä. Said vice chair is welcome also. Kolmaskin varapuheenjohtaja on tervetullut podiumille. Sitten neljäs varapuheenjohtaja, se kuuluu kansanpuolueelle. Olkaa hyvä, Schöplin. Kiitos. Haluaisin myös onnitella teitä valinnasta. EPP haluaisi ehdottaa Paolo Rangelia neljänneksi varapuheenjohtajaksi accept... Kiitos Paula, hyväksytkö tämän? Hyvä. Onko muita ehdokkaita neljänneksi varapuheenjohtajaksi? Eipä taida olla. Eli jos sopii, niin kätten tapputuksin. Eli yhtäläinen kohtelu kaikille. Uh, thank you, uh, very... Kiitoksia kovasti. Paolo, jos täällä vielä olisi tuoli jäljellä, sinulla oli tervetuloa. Paljon muuta ei tässä esityslistalla olekaan. Kaksi asiaa kuitenkin muissa asioissa. Ensinnäkin tiedoksi se, että seuraava kokouksemme, ensimmäinen tavallinen kokous 22. päivä iltapäivällä, kertoisin myös, että meillä on joitakin ongelmia päällekkäisyyksien kanssa muiden valiokuntien kanssa. Joseppa Brezetta, jonka haluaa esitellä sihteeristöstä tätä, yrittää selvittää. Sitten toiseksi vielä esityslistalla on myös ECRn pyyntö Tästä ei keskustella, mutta ei se järjestää minuutiksi puheenvuoro kuitenkin. Johnson, Visoka komissio. Chciałbym zasygnalizować e, potrzebę zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego. Rouva puheenjohtaja, meidän täytyy muuttaa parlamentin työjärjestystä koskien komission puheenjohtajan valintaprosessia. Minä olen nimittäin vakuuttunut siitä, että vaalijärjestelmää pidetään Euroopan unionin suurimpana saavutuksena. Vaalien pitäisi olla avoimet, oikeudenmukaiset. Näin voimme todellakin osoittaa, että meillä on oma oikeutuksemme työjärjestyksen muutosta tulemme ehdottamaan, mutta jos puheenjohtaja on sitä mieltä, että ennen Strasbourgin kokoustamme meidän tulisi asiantiimolta jotain tehdä, niin hyvä niin. Me olemme ainakin avoimia suhteessa kaikkiin ehdotuksiin. Kiitos. Keskustelu ei tästä käydä, mutta me viemme ESRn pyynnön eteenpäin ja nyt päätämme kokouksemme. 22. päivä. Tapaamme uudelleen kello 15. Kiitoksia. Ja todennäköisesti koordinaattorit ovat sitä ennen, mutta kyllä siitä kerrotaan sitten.